El señor presidente. Gracias. Buenos días. Se abre la... Hyvää huomenta. Aloitamme tämän päivän istunnon. Menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla kyseessä on neuvostojen komission julkilausumat ja aiheena euroalueen huippukokouksen valmistelu.